Uh, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, uskoakseni meidän pitäisi nyt pikkuhiljaa aloittaa. Meillä on täällä koko joukko asiantuntijoita paikalla kokouksessamme. Entinen Euroopan parlamentin jäsen Karl Tang on esimerkiksi paikalla. Hienoa, että olet tullut meidän kokoukseemme on aivan oikein ja soveliasta, että käymme nyt ensimmäistä näkemysten vaihtoa Pavla Riasin mietinnöstä tänä iltapäivänä, koska digitaalinen agenda, kuten hyvin tiedätte, on tänään ja huomenna kokouksen asialistalla. Työryhmän kokouksessa tänä aamuna kello yhdeksän käsiteltiin myöskin digitaalisia sisämarkkinoita. Hän on työryhmän puheenjohtaja, joka vastaa digitaalisista sisämarkkinoista, joten on varma, että sinun tekemäsi työtä arvostetaan, niiden täällä korkea teknologia ja online-palvelut täällä kulkevat käsi kädessä. Pohditaan ryhmässämme, jossa kaikki poliittiset ryhmät ovat olleet mukana ja kaikki poliittiset ryhmät ovat tukeneet, että on työstetty tätä tärkeää oma-aloiteen mietintöä, joka on vasten ja komission tiedonantoon, joka koski kuluttajien luottamusta digitaalisten sisämarkkinoiden tulevaisuuteen. On hienoa, että Brigitte Lamoto myöskin komission vastaavalta pääosastolta paikalla. Hän on yksi tämän tiedonannan kirjoittaja ja yrityspääosaston edustaja niin ikään komissiosta on paikalla. Sitten varjoesittelijöitä. Ketäs täällä onkaan Evelyn Gebharta. Sinä olet ilmeisestikin kampusin puolesta varjoesittelijä liberaalistille ketään. Engström. Minä voin olla liberaali, sanoi jäsen. Ai, minä luulin, että kansanpuolet ei riitä riittävästi porukkaa joka paikkaan tänä iltapäivänä, mutta hienoa, mikä siinä voi tulla varjoesittely. Ne no, oli, miten oli. Pidimittä puhetta ennen puheenvuoron esittelijälle, joka voi nyt kertoa mietinnöstään. Meillä on puolitoista tuntia aikaa keskusteluun, joten olen varma, että meillä on hyvinkin paljon hyödyllistä näkemysten vaihtoa edessämme. Ole hyvä, Pablo. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin näyttää siltä, että tämä asiakirja saa kaikkien hyväksynnän. Meillä on SD-ryhmästä edustaja täällä. Korea Kampos on kyllä samoilla linjoilla sen suhteen, mitä me olemme tehneet, koska me olemme tehneet sitä yhdessä. Ei tietystikään vain hänen kanssaan, vaan muidenkin kollegojen kanssa, joten eihän eh, olemme kaikki lähestulkoon yhtä mieltä kaikesta, lähes yhtä mieltä lähes kaikesta. Hyvät kollegat, tänään meidän täytyy tajuta, missä ympäristössä elämme. Tämä mietintö, missä ympäristössä elää, miten sitä kehitetään sekä Euroopan parlamentissa kuin, että, kuin myös komissiossa, jotta voisimme mm, todella toteuttaa digitaaliset sisämarkkinat. Pitkä unelma toteutuisi, mutta mielipiteiden vaihto on osoittanut sen, että kaikki toimijat painottavat, kuinka tärkeää tämä, tämä teema on tässä mietinnössä. Kuinka paljon se tarjoaa suuria mahdollisuuksia talouskasvulle, työllistää sisämarkkinoita. Digitaaliset sisämarkkinat on siis hyvin työllistävä. Minusta on hyvä korostaa, että kaikki se työ, mitä tässä kehittelty viime vuosien aikana, on nyt an- alkanut poikia tuloksia. Se kantaa hedelmää. Me olemme työstäneet aloitteita ja se on mahdollistanut hyvän etenemisen kohti tätä yhteistä tavoitetta. Joo, jokin aikaa sitten ei edes puhuttu mistään digitaalisista sisämarkkinoista. Se vaikutti toteutumattomalta haaveelta. Ja kun puhuttiin sähköisestä kaupasta, niin silloin puhuttiin vain tulevaisuudesta. Mitä tulevaisuus tulisi olemaan meidän taloudemme, kun meidän maanosassamme puhuttiin ja toimittiin silloin presensissä nykytilanteessa? Me olemme paljon myöhässä, jos ajattelemme kilpailijoitamme. Meidän täytyy ottaa huomioon olosuhteet, jossa EU toimii. Digitaaliset sisämarkkinat eivät ole kehittyneet niin kuin toivoimme. Me olemme hyvin kaukana siitä, miten voisimme hyödyntää digitaalitalouden potentiaalia. Täällä on tullut jo ilmi monesti, että digitaalisisämarkkinat ovat avain talouskasvulle. Se voi edistää kulutusta ja näin se todella synnyttää työllisyyttä ja nuorisot työ, työllisyyttä ja nimenomaan nuorisotyöllisyyttä. Äh, juridinen hajautuneisuus on yksi tekijä, joka todella äh, pelottaa kuluttajia ja yrittäjiä. Ne eivät hakeudu tämän äh, digitaalitalouden piiriin. Ei, ei käytetä rajat ylittävää sähköistä kauppaa. Sitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Euroopassa rajat ylittävä sähkökauppa on pitää sisällään 27 erilaista toimintamuotoa. Jos ajattelemme esimerkiksi arvonlisäveroa tai postitoimintaa tai mitä vastaavaa, tai teollisia tekijänoikeuksia. Ja tämä tietysti vaikeuttaa kaikkia hallinnollista yhteistyötä meidän täytyy tajuta, kuinka huimaavat näkemykset meillä voisi olla paneurooppalaisella tasolla. Tämä tilanne on kuitenkin hyvin monimutkainen PK-yritykselle, koska niillä ei ole resursseja, joita suurilla monikansallisilla yrityksillä on. Toisaalta taas, kuten me olemme keskustelleet täällä useasti, kuluttajilla on suuri epävarmuus siitä, haluavatko he todella hankkia tuotteita digitaalisilta markkinoilta, rajat ylittävältä digitaalimarkkinoilta – se johtuu siitä, että eivät, he eivät tunne tämän välineen tarjoamia mahdollisuuksia ja he tuntevat myös oikeudellista epävarmuutta, koska tämä on todella pirstaloitunut tämä juridinen puoli. Eurooppalaisten eli, eurooppalaiset toimielimet ovat käynnistäneet pari suurta alan, aloitetta viime vuosina muuttaakseen suuntaa. Parlamentti, tämä imco valiokunta on tehnyt paljon työtä toteuttaakseen yhtenäiset digitaaliset sisämarkkinat Euroopassa. Useita lainsäädäntöaloitteita, mietintöjä on tehty vuonna 2010, jossa haluttiin täydentää sähköisen kaupan sisämarkkinoita, direktiivi, joka liittyy kuluttajien oikeuksiin. Tuolloin tehtiin suuri, hypättiin suuri askel eteenpäin ajatellen kuluttajien oikeusvarmuutta, oikeutta paneurooppalaisella tasolla. Meillä on myös pöydällämme aloitteet, lainsäädäntöaloitteet, jotka liittyvät riidanratkaisumenettelyihin sähköisessä kaupassa. Tästä on me haluamme siis edesauttaa digitaalisen markkinan sähköisen kaupan etenemistä. Komissio on tehnyt useita lainsäädäntöaloitteita ja tiedotteita. Ne ovat todella edistäneet sitä, että pääsisimme todella toteuttamaan digitaaliset sisämarkkinat. Tässä mielessä haluan sanoa, kuinka tärkeä on ollut komission tiedonaito sähköisestä kaupasta vuonna 2011. Siinä on suuri joukko ehdotuksia. Siellä on myös tiekartta direktiiviä varten mutta me em, meidän pitää jatkaa johdonmukaista työtä ja olla kunnianhimoisempia. Tällä hetkellä linjauksemme ovat moninaiset, mutta haluamme painottaa kolmea keskeistä kohtaa. Pitää kasvattaa luottamusta, jakaa enemmän tietoa ja edesauttaa innovaatiota, edistää innovaatiota. Tämän mietinnän laatimisessa olen pyrkinyt ottamaan kaikki nämä näkemykset, eri näkemykset tähän jota varjoesittelijät ovat milloin esitelleet useissa lukuisissa kokouksissa. Haluan kiittää heitä jo tässä vaiheessa yhteistyöstä ja he ovat olleet koko ajan käytettävissä rakentavassa keskustelussamme. Mietinnön olen tehnyt jaon viiteen eri alakohtaan. Ensimmäinen niistä on johdanto. Siinä puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista kasvua ja työllisyyttä varten – se tarko- Sitten olen puhunut, kuinka tärkeää on luoda digitaalinen, siis digitaaliset sisämarkkinat talouskasvua varten ja työllisyyttä varten nimenomaan nykykriisiaikana. Toinen osio painottaa, kuinka tärkeä on PK-yritysten asema. Miksi? On keskeistä saada PK-yrityksen digitaalitalouteen mukaan. Sen takia olen ehdottanut, että olen ehdottanut toimintasuunnitelmaa, jossa PK-yritykset otetaan paremmin mukaan tietotekniikka koulutukseen. Tällä tavalla ne voivat mahdollistaa kilpailukykynsä ja innovaatio, innovaatiokykynsä. Jos me vahvistamme eurooppalaista digitaalista sisämarkkinatoimintaa, sillä tavalla voimme myös saada meidän pk-yritykset paremmin verkottumaan keskemään. Sen, tämä myös elvyttää kulutusta ja jos me pystymme elvyttämään kulutusta innovaation avulla, niin silloin myöskin työllisyys paranee ja talouskasvu elpyy. Tämä yhtälö on meidän mielestämme erittäin tärkeä, sitä pitää viedä eteenpäin. EU-ssa on 99 prosenttia on PK-yrityksiä, ne luovat 85 prosenttia työllisyydestä, niin kaikki työllisyysaloitteet kulkevat PK-yritysten kautta. Sen takia konkreettiset aloitteet ovat keskeisiä. Meillä on 23 miljoonaa PK-yritystä EU:ssa. Jos huomenna jokainen näistä löisi yhden työpaikan lisään, niin silloin me saisimme eu työttömyyden loppumaan yhdessä päivässä digitaalitalous voi olla vain tekijä meidän pk-yritysten kehitykselle. Ja tällä tavoin voisimme auttaa niitä pääsemään pois kriisistä. Sen takia, jos me haluamme päästä pois näistä esteistä, haluamme tarjota uusia mahdollisuuksia talouden elvyttämiselle ja luoda uusia työpaikkoja. Kolmas osio on tässä on se, miten pääsemme paremmin, miten voimme poistaa esteet digitaalisilta sisämarkkinoilta, miten voimme käynnistää toimintoja, jotta voimme todella poistaa tämän pirstaloitumisen. Kyse online-maksut, LVA-vero, teollisuus- ja tekijänoikeudet. Ja halutaan myös alentaa rajat ylittävien kuljetusten kustannuksia ja myös sovelletaan asianmukaisesti palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohtaan. Halutaan myös laatia parempi teollisia ja teollisia Mutta meillä on tässä, jos me haluamme parantaa sähköistä kauppaa, niin se on todella avain menestyksen talouden elvyttämiseksi. Jos me haluamme todella parantaa sähköistä kauppaa, meidän pitää parantaa luottamusta online-ostoissa kauppaa Kuluttajille pitää taata turvallisuus, tietosuoja ja oikeusvarmuus. Jos me haluamme luoda jonkinlaista paneurooppalaista luottamusta sähköiseen kauppaan, meidän pitää taata, tarjota enemmän tietoa, parempain valistaa kuluttajia, käyttäjiä. Meillä pitää olla myös turvaavia verkostoja. Meidän pitää saada velvoittava oikeus turvata tämä oikeus, oikeusvarmuus sähköisessä kaupassa. Viiden, viides osio käsittelee, kuinka välttämätöntä on luoda perusta, millä luodaan kilpailukykyisempi Eurooppa. Se tarkoittaa sitä, että digitaaliset yhteismarkkinat muuttuisi lähteeksi, joka pystyy tarjoamaan toimintaympäristön yrityksille – jossa neille tarjottaisiin tarvittavia hyviä työkaluja, joiden avulla ne voivat paremmin hyödyntää itse toimintaansa digitaalisissa sisämarkkinoissa. Meidän pitää myös saada paremmat laajakaista yhteydet meidän myös sähköinen julkisten hankintojen tarjouskilpailutoiminta pitää saada paremmin saada tähän sähköisen toiminnan piiriin. Meidän pitää saada paremmat katalysaattorit, jos ajattelemme teknologista kehitystä ja innovointia yritystasolla. Lopuksi haluaisin sanoa, että Eurooppa on tänä päivänä todella tärkeässä taloudessa, taloudellisessa tienristeyksessä. Sen pitää tehdä päätöksiä, että se voi tarjottaa hyvät toimintaympäristöt, neuvotteluympäristöt yrityksillemme, ei minkäänlaista vihamielistä ympäristöä. Jos me haluamme rajattoman Euroopan, jos, niin me, meidän täytyy päästä eroon näistä esteistä tällä hetkellä, jotka estävät sähköisen kaupan hyvää toimintaa. Mietämme siis sisämarkkinoiden 20-vuotisjuhlaa. Se oli tärkeä meidän taloudemme, mutta se voisi olla myös lähde, joka voisi tarjota hyvät digitaaliset sisämarkkinat. Vuonna 1980-1990 mehän puhuimme neljästä vapaudesta ja silloin uskottiin kaikkiin mahdollisiin potentiaalisiin mm, näkemyksiin. Meillä on nyt mahdollisuus luoda uudet digitaaliset sisämarkkinat, joka tarjoaisi paljon enemmän. Tämä digitaalinen vallankumous tarjoaisi meille paljon enemmän kansalaisille myös synnyttää paljon enemmän kasvua ja työllisyyttä tämän digitaalisten sisämarkkinoiden välityksellä. Tämä mahdollisuus, joka meidän täytyy hyödyntää meidän täytyy olla tietoisia siitä, että jos me vain yks, hyväksymme yksin yksinkertaisempia normeja näille digitaalisille sisämarkkinoille. Se voi auttaa Eurooppaa muuttumaan todella toimijaksi, joka pystyy kilpailemaan maailmanlaisilla markkinoilla. Jos me pääsemme tähän tavoitteeseen, niin hyppäämme hyvän, hienon askeleen eteenpäin päästäksemme pois kriisistä ja voimme ottaa vastaan haasteisiin, jotka meille on asetettu ja voimme muodostaa hyvän taloudellisen linnakkeen. Minä sanon aina, enkä koskaan väsy sitä toistamasta me pääsemme kriisistä ulos, jos me uskomme digitaaliseen koulutukseen, digitaaliseen formaattiin. Meillä on kaksi vuotta vielä jäljellä, mutta se tulee tarkoittamaan, että me haluamme antaa enemmän luonnetta meidän ympäristöllemme ja me pystymme myös todella vastaamaan meille heitettyisiin haasteisiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Aivan varmasti me emme me tulemme onnistumaan, me emme saa epäonnistua. Hyvä puheenjohtaja, olen erittäin iloinen, että voin kuunnella kollegojan näkemyksiä tästä ja saan myös kuulla varjoesittelijöiden näkemykset ja muiden edustajien kysymykset ja vastaukset. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia paljon, Pablo. Uskoakseni sinä katsoit monia merkittäviä seikkoja. Olen vähintäänkin samaa mieltä sinun kanssasi tästä komission tiedonannosta. Siksi pidämme niin tärkeässä asemassa, että työt asian suhteen tehdään. Rova Gebharta, nyt äh, annan teille mahdollisuuden nyt ensimmäisenä vastata tähän puheenvuoroon kansanpuolen nimissä. Puheenjohtaja, en puhunut ranskaa. Rova Koratsa Biltkin joskus puhuu ranskaa. Kampo siinä äh, tämä asiakirja tämä tiivistelmä on ranskaksi, minne toimitettu, että on aivan sovellista puhua tässä nyt ranskaa. Herra Arias, Haluaisin herra Kamposin nimissä kiittää teitä erittäin ystävällismielisestä hengestä, jos olette tehneet erinomaista työtä. Herra Korjata Kampos katsoo, että luonnossa on hyvin tasapainossa. Kaikki kysymykset, jotka otettiin huomioon työryhmässä, jossa käsiteltiin sähköistä kauppaa, ovat he, on he otettu mukaan myöskin tähän mietintöluonnokseen. Tämä pohjatyö on erittäin hyvä ja myönteinen alku jatkolle. Hän on myöskin samaa mieltä siitä, mitä te ehdotatte. Tietystikin on jotakin seikkoja, joita hän olisi hieman vielä selventää tai täsmentää tai parantaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi samaa mieltä teidän kanssanne näistä kysymyksistä. Ensinnäkin, kohdasta 10. Silloin kun on kyse postipalveluista ja räätyltävistä toimituksista postipalveluista, hän katsoo, että kustannukset ovat tässä merkittävä ongelma Joskus su- kustannukset ovat äh, jopa suhteettoman suuret, siksi räjäytettävä kauppa kärsii. Nyt pitäisi rajata ylittävä netti, kauppa, internetvälitteinen kauppa saada vilkastumaan esimerkiksi puuttumalla postipalveluiden ongelmiin. Sitten kohdassa 11 viitataan arvo, arvonlisäveroon järjestetään digitaalisille tuotteille ja fyysisille tuotteille, jotka ovat vastaavia samaa ALV-kantaa. Tämä on erittäin merkittävä kysymys. Lisäksi selkeästi haluttaisiin tämä laajentaa muihinkin digitaalisiin palveluihin, kuten audiovisuaalisen palvelun ja sitten sähköiset kirjat. Näitäkin pidetään erittäin tärkeinä sekä Kampos että minä. Nähdäkseni tässä on liian kapea soveltamisala sähköisten kirjan osalta, joten haluaisin laajentaa tätä. Toivottavasti tämä teille sopii. Uskoakseni me löydämme kyllä yhteisen sävelen tähän. Sitten kolmas seikka koskee kohta 12 maksuvälineestä, kun on kyse. Hän olisi viitannut myöskin uusiin maksuvälineisiin, esimerkiksi mikrovälineisiin, smart phone, älypuhelimiin tai mahdollisuuteen suorittaa maksuja tekstiviestin kautta. Koreiden de Campos haluaisi selkeyttää tätä kohtaa. Tietenkin tämä on tässä rivien välissä teidänkin tekstissä, mutta haluaisin tämän selvennäksi tähän mukaan. Lisäksi hän haluaisi erityisesti kiinnittää huomiota hallinnollisiin kustannuksiin, jotka joskus ovat suuremmat jopa kuin itse tämän transaktion suuroosa, maksutapahtuman suuroosa. Tämä on hieman kummallista, mitä tuolla alalla on mahdollista tällä hetkellä. 27-30 kohdat Antonio katsoo, että että olisi tärkeää ottaa mietintöön mukaan viittaus sosiaaliseen ulottuvuuteen yhteismarkkinoilla tai digitaaliseen yhteismarkkinoilla, vaikka Ratsa Bilda. Minä tiedän kyllä hyvin, mitä täytyy sanoa, mutta on aivan selvää, että yleinen konsensus yhteiskunnan tasolla on tarpeen työntekijöiden ja työnantajien välillä. Tämä on kaiken perusta erittäin tärkeä pohja, kun tarkastellaan valtion tasolla turvallisuutta. Joten kannattaa aina muistuttaa tämä asia ihmisten mieliin. Minä muistan kyllä, mitä te sanoitte aamulla. Ja lisäksi tämä täytyy sanoa ääneen. Ei sitä voi odottaa, odet, olettaa, tämä automaattisesti tulee aina mukaan huomioon otetuksi. Sitä kannattaa aina muistuttaa ihmisten mieleen. Niin Antonikin totesi teidän pohdintojenne osalta tänä aamuna. Ja juuri tässä valossa Antonio Correa haluaisi viitata myöskin kansalaisten ja kuluttajien markkinoihin ja kaikkien yhteisiin markkinoihin. Kyse on yleishyödyllisestä palvelusta ikään kuin. Tämä on tässä merkittävä seikka. Viides seikka, jonka Antoni halusi ottaa e- esiin, liittyy erittäin tärkeän seikkaan. Nyt pitäisi selventää, pitäisikö netti uhkapelit, internetvälitteinen uhkapeli ottaa tässä mukaan huomioon. Henkilökohtaisesti toteaisin, niin kuin eilenkin sanoin, kun on kyse radiolähetyksistä, joista herra Schwab puhui, eurooppalaisten luottamus eurooppalaisiin yrityksiin saattaa myöskin olla kyseessä. Tässä suhteessa teidän kohtanne 24 on erittäin tärkeä seikka, mutta aivan eri juttu, mutta silti erittäin tärkeä. Lisäksi ehdottaisin, että sähköisen kaupankäynnin puolella tarkasteltaisiin kaikkia kansallisia lainsäädäntöjä siinä valossa, onko siellä jotakin esteitä yhtenäismarkkinoille, digitaalisille yhteismarkkinoille. Tämä on tärkeä seikka. Uskoakseni, että Antonio itse tulee viittaamaan tähän sähköisen kaupan tarkastelun kansallisella tasolla ja sillä oleviin esteisiin. Olisikin kiinnittää huomiota. Sitten terkoita 24. Tässä viitataan komission tiedonantoon, joka koskee internettiin ja lapsiin. Tämä on äärimmäisen tärkeä huomio. On hienoa, että otitte tämän mukaan erityisestikin siksi, että komissio on päättänyt laatia on, tai parlamentti oli, oli, nyt on suuri pettymys, että emme voineet laatia ryhmässämme lau, ryhmän puolesta lausuntoa tätä koskevan omalaita mietintöön. Olisimme halunneet laatia lausunnon, koska meidän kannalta on erittäin tärkeä asia, mutta nyt te voitte käyttää hyödykseen teidän tekstiänne ja ottaa tähän mukaan jotakin tärkeitä elementtejä, jotka tähän liittyvät, koska tämä on uskoakseni äärimmäisen tärkeä ala, tärkeä kysymys. Hienoa, että komissio on tehnyt tiedonannon, ei siinä mitään, mutta ei tämä vielä riitä. Itse asiassa tilanne on suorastaan surkea tässä suhteessa, mikäli tämä jätetään nyt sikseen. Toivottavasti omalla ne voitte käyttää tilaisuutta hyväksenne lähettääkseni jotakin jo tärkeitä poliittisia signaaleja tässäkin suhteessa. Kiitos paljon. Merci. Kiitoksia. Kaikki tuntuvat puhumaan ranskaa tänään. Tämä on meidän kokouksemme uusi yleiskieli mutta ehkä minä sitten puhun kuitenkin englantia, sanoi puheenjohtaja. Minun ranskani on pikkuisen move, sanoi puheenjohtaja, on vähän huono. Nyt puhun oman ryhmäni nimissä. Sitten olen varma, että Koratsa Bild ja myöskin Galler haluavat niin ikään puheenvuoron ja Schwab niin ikään. Kaikki voivat sitten yhtyä tähän keskusteluun. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että Pablo Arias on laatinut erittäin hyvän mietinnön, jossa keskitytään moniin tärkeisiin seikkoihin. Osa tätä tärkeää työtä, jota me yritämme tehdä, niin kuin sisämarkkinoiden kätekin yhteydessä, on pyrkiä yhdistämään johdonmukaisella tavalla – asioita kokonaisvaltaiseen kokonaisuuteen, niin kuin Louis Grech omassa mietinnössään totesi. Ja tähän myöskin Barnier viittasi tänä aamuna. Tässä käytetään yleensä kaikenlaisia välineitä. Ja kun keskustelemme seuraavasta esitystä aiheesta, tässä tärkeänä asiana kuvan mukaan astuu tietosuoja. Eikä meidän pidä kavahtaa myöskään digitaalisten sisämarkkinoiden kysymyksiä ja niiden esiin ottamista, koska siellä on jotakin hyvinkin visaisia kysymyksiä. Voisikin suhteessa kuluttajata kyllä niille noustavat tavaroita netistä, koska mikäli heillä on uskottu, luotettava tavaran toimittaja, jolla on sellaista tavaraa, jo, jota kuluttaja haluaa ostaa, ja ostaminen on helppoa ja mielenkiintoista, ja tulee välillä mielenkiintoisia tarjouksia erityistarjouksia ja niin poispäin. Tietystikin nettimaailmasta tällaista tarjous, tällaisia tarjouksia tulee niin ikään, ei pelkästään nettimaailman ulkopuolella, mutta internet-ostamisessakin pitäisi tehdä ihmisten kannalta houkuttelevampi vaihtoehto. Digitaaliset sisämarkkinat mahdollistavat sen, että tavaran valmistajat ja tuottajat ja myyjät voivat erikoistua palveluihin ja tavaroihin ja sitten saada valtavan suuren katteen markkinoista, osuuden markkinoista, erityisä tuotteiden valmistajat pystyvät sitten kehittämään liiketoimintansa maailmanlaajuiseksi hyvin nopeasti, helposti. Te, jotka olitte sisämarkkinafoorumin kokouksessa Krakovassa, muistatte, että yksi mielenkiintoisista seikoista siellä oli eräs PK-yritys, joka oli tuonut markkinoille tietyn tuotteen Itävallassa ja halusi myydä sitä Saksaan. Olikohan se jokin eri, erityissorttinen omenavehu vai mikä se oli se tuote, mutta joka tapauksessa joku erikoisherkko Ja tämä yrittäjä valitti siitä, että kustannukset Saksaan lähettämisestä olivat kohtuuttoman suuret suhteessa toimituksiin Itävallan sisällä kun käytetään uutta teknologiaa, sitten pitäisi tehdä kilpailukykyisempää, helpommin reagoivaa ja sellaista, että kuluttajana on helpompi antaa palautetta saamistaan palveluista. Ei tällaisia kysymyksiä kannata kavahtaa, niitä kannattaa tarttua. Sisämarkkinat ovat tämä kokonaisvaltainen konsepti, josta me puhumme, ja digitaaliset välineet auttavat sisämarkkinoiden toimintaa. Mutta siksi, että markkinoita kutsutaan digitaalisiksi, ei se tarkoita vielä, että ne ovat jollakin tavalla erityislaatuiset tai erilaiset. Kysymys, joka liittyy luottamukseen ja siihen, että halutaan luottavaisia kuluttajia tämän komission tiedonannonkin otsikossa, ja tämä täytyy meidän myöskin muista keskustelussamme Tässä pyritään luomaan johdonmukaista puitekehystä luottamuksen luomista varten – luottamuksen rakentamista varten. Minun nähdäkseni tämä on yksi seikka, joka on toistaiseksi jäänyt ehkä liian vähälle huomiolle, kun pohdimme sisämarkkinoita, koska kiinnostumme teknologiasta kyllä helposti, mutta toisaalta täytyy pohtia niitä peruskeinoja, joilla saadaan asiakas tyytyväiseksi. Oma mietintömme, johon tässä myöskin viitataan, tarkastelee kuluttajien asenteita sisämarkkinoita kohtaan. Tuostakin ehdotuksesta saadaan hyvin paljon innoitusta. Mutta sitten erityisistä huomioista, jotka haluaisin esittää ja jotka saattavat olla hyödyksi, kun hieman pistetään lihaa luiden ympärille Pablo Ariasin estysten osalta ensinnäkin käytännön kannalta. Toteaisin, että meidän täytyy pohtia kuluttajille toimitettavaa tietoa, kun on kyse luottamuksen rakentamisesta. Kuluttajilla täytyy olla kyky olla varmoja siitä, keneltä kuluttaja ostaa tavaroita, missä yritys sijaitsee ja kenelle voi valittaa, mikäli ongelmia esiin, esiintyy sähköistä kauppaa koskevassa direktiivissä kaikki olisi pitänyt hoitaa kuntoon, mutta komissio totesi, direktiivi ei aina pistä kunnolla täytäntöön. Ja mekanismit, joilla käsitellään ongelmatapauksia ja edistetään rajoitetta yhteistyötä. Tämä on yksi osa tätä luottamusta. Verkoston laatiminen, tämän tyyppisiä internet-välitteisiä palveluita ja ongelmia varten on erittäin hyödyllinen. Rochefordin mietinnössä tähän jo pyritään. Ehkä ette tunne asia yksityiskohtaisesti, mutta sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmä uudistus, josta soitin tänä aamuna, pitää sisällään myöskin mahdollisuuden tuoda sähköistä kauppaa koskeva direktiivi sisämarkkinoiden tietojärjestelmän piiriin tai tiedotusjärjestelmän piiriin. Meidän täytyy yhdistämään se toisiinsa, jotta saadaan hieman täytenäisempi täydellisempi kuva tilanteesta jäsenvaltioidenkin osalta ja sen osalta, että jäsenvaltio pistää täytäntöön näitä säännöksiä. Nähdäkseni toinen tärkeä seikka vielä täytyy poimia täältä esiin komission asiakirjasta, nimittäin komission asiakirja on erittäin relevantti oman kannalta, kuten esimerkiksi kuluttajaohjelmata. Siellä otetaan esiin monia ajatuksia, jotka liittyvät esimerkiksi koulutukseen ja myöskin koulutukseen, jota annetaan nettivälitteisten palveluiden tai tavaroiden myyjille tai toimittajille. Meidän pitäisi kehittää myöskin pk-yrityksille ohjelmia jäsenvaltioissa, sekin on täällä mainittuna, mutta sen lisäksi koko kuluttaja-aspekti täytyy poimia esiin. Kun meillä oli kerran erittäin hyödyllinen asiaa käsittelevän työryhmän kokous, meillä oli paljonkin vuoropuhelua kuluttajajärjestöjen kanssa siitä, miten me voisimme helpommin esittää tai kertoa kuluttajille heidän oikeuksistaan, joita heillä on kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin valossa. Samalla pohdittiin, miten voitaisiin tarkastella nyt kun yhtä, yhtäistä eurooppalaista kauppalainsäädäntöä ei vielä ole. En nyt halua mennä tähän keskusteluun tänä päivänä, mutta joka tapauksessa ajatuksena, jonka kuluttajajärjestöt esittivät, oli se, että laadittaisiin kunnolliset toiminta- tai käytännön säännöt internetkauppaa varten. Tämä on erittäin mielenkiintoinen lähtökohta, koska kuusi näistä seikoista, jotka nyt on mainittu, oli, oli jo mukana kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä. Nyt ei pidä kertoa niinkään kuluttajille, heidän, tai nyt pitää kertoa kuluttajille heidän olemassa oikeuksistaan, jotka ovat jo olemassa tämän direktiivin valossa. Ja täytyy myöskin varmistaa, että jäsenvaltiot hyvin nopeasti pistävät lainsäädäntöä täytäntöön ja siirtävät direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on tärkeä elementti. Ja käytännön sääntöajatus on hyvin pitkälti vähittäiskauppa-alan sääntöjen kanssa, varsinkin kun on se pk-yrityksistä ja luottamusta edettävistä markkinoista, niin kaikkien kuvitteet nämä markkinat toimivat hyvin, mutta joka tapauksessa joitakin näitä puutekijyksiä täytyy luoda, joitakin on olemassa. Joka tapauksessa markkinoilla Kuluttajilla täytyy olla oikeus, mahdollisuus luottaa kunnollisiin toimenpiteisiin, kunnollisiin käytänteisiin. Lisäksi pitää olla tällaisia vaihtoehtoisia riitojen ratkaisumenettelyitä. Mikäli kuluttaja ei voi toimia luottavaisesti, tai myyjä, jolla on tällainen merkki, tuotemerkki, trust mark, Silloin kuluttajan täytyy voida luottaa tämän merkin pätevyyteen ja tiettyjen käytännön säänteisiin, jotka piilät sen takana. Osa tätä työtä, jota tehdään strategian osalta, jonka kärkipäässä toimii Rova Koratsa Bild, on pyrkimys juuri ottaa nämä kaikki seikat huomioon. Rova Koratsa Bild puhuu varmaan myöhemmin ja varmasti poimii myöskin tämän asian esiin. Maksut ja maksut tavata on otettu jo esiin. Ne on täällä mainittu. Täällä viitataan aivan erityisesti lääkkeiden ostamiseen internetin välityksellä. Tämä ei tietystikään sinänsä kuulu meille tämä asia, mutta, mutta meidän kannattaa kuitenkin kiinnittää ympäristövaliokunnan kollegoiden huomio tähän kysymykseen. Olemme saaneet eri valiokunnilta lausuntoja. Teitä ei varmaan kummastuta, mikäli teollisuusvaliokunta, kulttuurivaliokunta ja kolmaskin valiokunta ovat esittäneet heidän lausuntonsa. Oikeudensaista valiokunta, mutta varsinkin ympäristövaliokunnan kollegoiden pitäisi käsitellä näitä asioita yhdessä meidän kanssamme, koska ne ovat erittäin ongelmaisia seikkoja. Silloin kun on kyse esimerkiksi väärännetyistä lääkkeistä niiden myynnistä. Tämä liittyy väärennöksiin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Toinen laajempi huomio, jonka haluaisin esittää, ja tämä puolestaan liittyy jälleen kerran integraatiokysymykseen. Kyse on niistä välineistä, jotka ovat olemassa teleliikennepaketin puolella. Eli eri pääosoisten välisestä päällekkäisyys nyt on kyse, kun kulteen oikeuksia koskeva direktiivi ja yleisöllisiä palveluita koskeva direktiivi esitettiin. Silloin katsottiin, että teleliikenteen harjoittajilla täytyy olla mahdollisuus pakottaa internetpalvelujen tarjoajat jäsenvaltiossaan toimittamaan julkisia palveluita kaikille kansallisille. Yksi esimerkkejä tässä suhteessa olivat nämä väärätyt lääkkeet. Niin ikään viitattiin samassa yhteydessä lapsiin ja internettiin ja internetin turvallisuuteen ja myöskin siihen, miten oman tietokoneensa voi suojata. Minä olen varma, kuinka moni teleliikennesäätelijä on ylipäänsä tietoinen näistä seikoista ja onko teleliikenne alan säätelijöiltä edessä kysytty tätä asiaa, miten he ovat suhtautuneet tähän koko kysymykseen. Digitaalisen sisämarkkinoita täytyisi tiedottaa kuluttajille ongelmista. Nyt tätä ei ole käytetty riittävästi hyväksi, tätä mahdollisuutta. Kenties meidän pitäisi enemmänkin integroida tähän kuluttajan suojakysymyksiä myöskin teleliikennealan säätelijöiden suunnalla – esimerkiksi hinnoittelukysymys. Kun tätä pohditaan, voidaan pohtia tässä ohessa muitakin ongelmia. Ja tietosuojasta puhutaan kyllä myöhemmin. Häpeilemättä nyt totean, että esitän saman huomion kummassakin keskustelussa. Sähköistä yksityisyyden suojaa koskevassa direktiivissä, tämä ei tietenkään kuulu meille, vaan kansanvapauksen valiokunnalle, tarkastaa myöskin tietosuojarikkomuksia niistä ilmoittamista, mikäli jonkun maksutapahtumia koskevat tiedot ovat vahingossa vuotaneet, levinneet, ja tämä koskee tietosuojadirektiiviä tietystikin, niin silloin näistä pitää ilmoittaa kuluttajalle. Tällaiset säännöt ovat jo olemassa. Lisäksi on havainnut, että nyt on sitten uusia vaatimuksia, jotka liittyvät verkkosivuihin, joilla pitää ilmoittaa niiden toimintasäännöistä ja standardeista. Tällaisen kukin avulla internet-sivustolla pitäisi olla aina tämmöinen ilmoitus, joka automaattisesti siellä näkyy tämä varoitus. Kaiken kaikkiaan katson, että kyseessä on erittäin tärkeä aloite. Nähdäkseni tässä yhdistyvät laajemmat seikat, jotka sivuavat monia meidän käsittelemämme asioita ja tässä syntyy laajempi kuva, erittäin kokonaisvaltainen johdonmukainen kuva. Olen varma, että saamme myöskin muilta valiokunnilta merkittäviä panoksia tähän keskusteluun, varsinkin silloin kun otetaan huomioon kuluttajien sisämarkkinoiden luottamuksensa rakentaminen ja yrittäjien mahdollisuus luottaa internetin toimivuuteen ja Ylipäänsä kaupankäyntiä voidaan tällä edistää. Tässä oli minun osuuteni varjoesittelijän ominaisuudessa. Ole hyvä, Anna-Maria. Sorry. Yeah, no, I'm just saying that I think... Pyydän anteeksi. Voin antaa kyllä puheenvuoron kenet tahansa, tai pistän teidät kaikki puhujalistalle. Pikemminkin voitte kieltäytyä puheenvuorosta. Ehkä meidän on helpompi toimia näin. Um. Kiitos. Sanoitte oikeastaan jo kaiken. Pablo on hienoa, että on sitouduttu näin tähän digitaali, digitaalisen alaan. Tässä mietinnössä ja komission toimintaohjelmassa todella on luotu perusta, jolta voidaan edetä. Joten minä haluaisin lähinnä tässä puhua sen puolesta, että nyt on jo kiire täytäntöönpanna tätä digita- digitaaliagendaa. Nyt puhutaan tiekartasta, mutta pitäisi ottaa huomioon, että tämän pitäisi olla aikataulu kaikkien hankkeiden osalta. Me tarvitsemme nyt johdonmukaiset puitteet, mitä tehdään ja koska. Kohta kolme periaatteessa. Hyvin tärkeä askel. Ja sitten omasta kokemuksesta, kun noin vuonna 1999 sähköisen kaupankäynnin yrityksen ja johdin sitä monta vuotta ennen kuin siirryin parlamenttityöhön, niin tunnen käytännön ongelmia. Minun kaltaiseni yrittäjä on tuntenut tulensa huijatuksi EUn puolelta, koska minulle kerrottiin, että netin kautta voidaan myydä rajat ylittävästi. Se on sallittua. Ja oikeastaan oli iso komission kampanjakin silloin aikoinaan ja kannustettiin tähän. Ja sitten käytännössä pirstaloituneet markkinat olivat todella hankalat. Toistaisin se, mitä sanoitte. Monet asiat, jotka kollegat tuolta parlamentin toiselta puolelta ovat ottaneet esiin, niin ihan totta, mutta juuri jakelukustannukset, kuljetuskustannukset ja toimitukset ovat tärkeitä. Vuonna 2012 on neljä monikansallista yritystä, jotka monopolisoivat markkinoita räätylittävässä kaupassa. Nämä markkinat eivät ole sellaisia, että voitaisiin kilpailla kautta Euroopan unionin. Ne ole kyse ainoastaan kustannuksista, vaan hyvin vaikea löytää yrityksiä, jotka jakelisivat vaikka Italiasta Ruotsiin tuotteita niin, että saisi esimerkiksi kuljetuksen lauantaina tai sunnuntaina tai kello kuuden jälkeen – No jossa enemmistö ihmisistä käy töissä koko päivän, niin markkinat rajoittuvat kovasti, jos maanantaista perjantaihin ennen kello kuutta vain voidaan näitä toimituksia toteuttaa. Tämä tuntuu ehkä pieneltä yksityiskohdalta, mutta tämä vaikuttaa niin, että markkinoilta jäävät pois periaatteessa kaikki työssä käyvät. Sitten pitää siirtyä kansallista järjestelmää käyttämään, jos haluaa hoitaa kuljetuksia. Tämän kallista Veropoliittinen harmonisointi ei ole periaatteessa niin lempiaiheitani, niin mutta 30-40 euron myynnistä olisi 3-4 eri ALV-asiaa. Pitää rekisteröityä. Ja sitten ainakin yrityksen lähtömässä ja asiakkaan maassa pitää rekisteröidä tämä ALV. Eli tarvitaan apua jotta voidaan hoitaa nämä tehtävät. Eli todella hankalaa on, että saadaan hoidettua tilit ainakin kahdessa maassa. Tämä on valtava lisähallinnollinen taakka ja kustannus. Joten hyvä olisi tosiaan tehdä tällaisia sähköisen kaupankäynnin testejä. Katsotaan että mitä muilla aloilla tehdään ja miten se vaikuttaa sähköisen kaupankäyntiin. Minä olen kokenut, että Politiikassa on kovasti ajateltu, että sähköinen kaupankäynti on kaupan uhka, ja siksi pitää olla erilaiset säännöt, jotka jättävät sähköisen kaupankäynnin ulkopuolelle. Teidän esityksenne ja komission on se, että pitäisi ehkä vähän selkeämmin sanoa, että sähköinen kaupankäynti on kaupankäynnin täydentävä osio. Pienet yritykset voivat näin kasvaa ja käyttää molempia mahdollisuuksia ja kilpailla enemmän rajat ylittävästi ja siitä on etua myös kuluttajille, jotka asuvat syrjäisillä seuduilla, saisivat näin palveluita tai tuotteita, joita ei muuten saa. Tämä muuttaa koko ajattelutapaa. Ja sen on heijastuttava myös konkreettisiin toimiin, koska tällä hetkellä näin ei ole. Sitten ihan muutama seikka. Laajempi internetkysymys. Meidän pitää todella huolehtia siitä, että käytetään samoja periaatteita – kuin muun kaupankäynnin yhteydessä, eli internetin neutraalius. Sähköisen kaupankäynnin jälkeen haluaisin puuttua Malcolmin esiin ottamaan kysymyksen joka on lähellä sydäntäni. Turvallinen internet. Lasten kannalta se on mainittu kohdassa 24, eli mainokset netissä. Internetvapaus on loistava asia myös lasten osalta, koska näin saadaan mahdollisuuksia kouluttautua, saada lisää tietoa ja niin edelleen, mutta todella meidän pitäisi yritysmaailman kanssa olla yhteydessä enemmän, jotta myös mainostaminen olisi netissä vastuullista. Niin ja unohdin yhden asian internetistä, asian, jonka Malcolm mainitsi sähköisestä kaupankäynnistä, tiedon saaminen, koska merkintöjä ei ole samalla tapaa kuin kaupassa. Ei pysty näkemään tuotteista merkintöjä internetissä ja siksi on todella tärkeää, että huolehditaan siitä, että kuluttajat voivat verrata ei ainoastaan hintoja, mutta myös laatua. Korrektin tiedon pohjalta. Kiitos. Niin, kiitos. Tuo verotuskohta muistutti minua siitä, että varjoesittelijältä oli täällä kanta jonka mukaan vaikka halutaankin johdonmukaisempi ALV, politiikan, emme halua veroharmonisointia. Tämän unohdin sanoa, mutta olen siis kansallinen samaa mieltä. Just Kala. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin, minulla on kolme kommenttia ja aloitan huomioista, joka liittyy verotukseen, on jo sanottu, että vähemmän harmonisointia kuin että haluaisimme hyödyttää kulttuurihyödykkeen liikkumista ö, sähköisesti vähemmin kustannuksin silloin, kun fyysistikin sitä voitaisiin vähentää, mutta onko se sitten kirjasta, musiikista tai niin poispäin. En, ei, puhumatta kuitenkaan harmonisoinnista, jos, koska harmonisointiriskit eivät tule kysymykseen. Mutta tässäkin mielessä parlamentti minun aloitteistani on äänestänyt päätöslauselmasta 484 ääntä puolesta, selkeä enemmistö. Eli nyt komissionhan täytyy reagoida ja tehdä ehdotus. Parlamentti on ymmärtänyt tämän välttämättömyyden. Toinen kohta, josta haluaisin vielä kerran puhua. Ei ole kyse vain kuluttajista, jotka pitää saada kytkettyä digitaalisen sisämarkkinoiden kehitykseen. Kyse myös siitä niillä, joilla on aktiivinen rooli, rahoituslaitokset esimerkiksi. On ihan selvää, että maksumuodollisuudet tai tilausmuodollisuuksien pitää kehittyä siten, että tämä sähköinen kauppa voi kehittyä rohkenen sanoa myös, että postipalvelut eivät ole ihan tilanteen tasalla eikä kehityksen junassa mukana. Tässä on kyse kahdesta kumppanuudesta, jotka pitäisi kytkeä hyvin mukaan ihan yhtä hyvin kuin kaikki kuluttajajärjestöt. Kolmas kommentti on seuraava. Liittyy asiakirjaan, jota voimme rauhassa ja laajalti käsitellä, josta olen esittelijän henkilötietosuoja. Tässä pitää olla todella valpas, eikä vain heittäytyä asioiden vietäväksi silloin, kun puhutaan internetistä aivan hullusta ideologiasta, jossa, jonka mukaan halutaan suojata ja turvalla, turvata kaikkea siten, että lyödään jarrut pohjaan sähköiselle kaupalle. Pitää löytää hyvä tasapaino vähemmän ideologiaa, enemmän käytännönläheisyyttä, jos haluamme kehittää sähköistä kauppaa. Annetaan ihan, tehdään ihan oikea arviointi tasapainosta, miten voidaan henkilötietosuoja turvata yhtäältä ja toisaalta kehittää sähköistä kauppaa. Ei saa unohtaa, Yhdysvalloissa sähköinen kauppa on erittäin pitkälle kehittynyt Eh, he eivät ole ehkä niin herkkänahkaisia tässä henkilötietosuojakysymyksessä ja kyllä mekin voimme onnistua siinä ihan yhtä hyvin. Meidän pitäisi myös tajuta eh, sähköinen kauppa siten, että voimme ennakoida, ei pelkästään enää ennakoida, vaan tajuta, mitä on tämä pilvi, eh, Pilvipalvelu, vaan meidän täytyy ajatella, mikä on teknologinen palvelu, koska meidän täytyy saada teknologinen kehitys teknologisen palvelun rinnalle. Thank you very much. Who else would like to speak? Mr. Schwab, Mrs. Vahan. Kiitos oikein paljon. Ketkä muut? Naiset ensin, edustaja Vahan. Äh, zunächst einmal möchte ich mich auch... Kiitos paljon. Ensin haluaisin minäkin kiittää esittelijää tästä kattavasta tekstistä – Digitaaliagenda on todella valtava aihe, joka on tärkeä sisämarkkinoille ja palveluiden kehittelymiselle internetissä. Kuitenkin on pidettävä mielessä seikka, jota käsittelemme esityslistan seuraavassakin kohdassa, eli ensin pitää luoda tarvittava infrastruktuuri, jotta juuri PK-yritykset maaseutualueella voivat nauttia vahvemmista sisämarkkinoista Siksi on tärkeää, että sellaiset seikat otetaan huomioon, kun muutetaan digitaalisia sisämarkkinoita niin, ettei synny kahden luokan alueita niin, että infrastruktuuria on jo taajama-alueella ja sitten syrjään jää maaseutualue. Ja siellähän juuri pitäisi olla mahdollisuuksia hyötyä yksityisten kuluttajien ja yritysten puolelta internetkaupasta, jos ei ole suoraan pääsyä muuten näihin tuotteisiin ja palveluihin. Varmasti meidän on ratkaistava muutamia ongelmia, jotta sisämarkkinoilla saadaan aikaan muutoksia. Kollegat ovat ottaneet monia kysymyksiä esiin, verotus esimerkiksi, tietosuoja myös, ja miten kuluttajille voidaan tarjota turvallisuutta ilman, että joutuu luovuttamaan liikaa henkilötietoja samalla – olla varma siitä, että tietää, kenen kanssa kauppaa käydään. Tämä ei ole tärkeää ainoastaan kuluttajan, vaan myös yrittäjän kannalta. Siksi on valtava haaste tässä suuressa järjestelmässä internetissä, jota on kehitelty hyvin vapaissa puitteissa ja nyt kehitellä sitten pelisääntöjä samantyyppisesti kuin niitä on muussa kuin sähköisessä kaupankäynnissä ja sitten luoda – mahdollisuudet kaikille osallistua sähköisiin sisämarkkinoihin samanarvoisesti. Kiitos. Äh, Schwab? Edustaja. Ja, vielen Dank. Edustaja Schwab. Ich sag's mal so, ich werde auch dieses Mal wieder nicht ähm, auf alle... Kiitoksia. Nyt kuunnelen viimeisenä puhujana ei nyt välttämättä kommentoi kaikkea, mitä muut jo sanoneet, että pari seikkaa vain herra Ariasin mietinnöstä. Kaikki muut seikat jo täällä mainittiin, taikka sitten on niin hyvin katettuna tekstissä, että nähdäkseni niihin ei tarvitse enää lisätä mitään. Ensimmäinen seikka, johon haluaisin nyt paneutua, on kohta kymmenen tässä mietinnössä. Tässä esitetään vaatimus komissiolle, että se etsisi ratkaisuja, joilla voitaisiin parantaa eurooppalaisia puitekehyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi netin välityksellä ostettujen tavaroiden perille toimittamiseen. Minä tuen tätä voimakkaasti, tätä vaatimusta, mutta tietysti tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kansalliset puitekehykset ja myöskin kaupunkialueiden ja maaseudun välinen asema pitäisi hoita kuntoon Euroopan tasolla, niin kuin Sabinikin totesi. Tarkoittaa sitä, että postipalvelut pitäisi ottaa pois kansallisista kehyksistä ja infrastruktuurikysymykset pitäisi tuoda Euroopan tason ratkaistaviksi. Eikä tämä ole niin helppoa, koska posti kuuluu edelleenkin kansallisiin monopoleihin ja kansallisiin yleishyödyllisten palveluiden kehykseen. Se, mitä mietinnössä lukee ja mitä Arias vaatii direktiin mukaan, ei tämä ole niin yksinkertaista toteuttaa, kun kansalliset postipalvelut haluaisin, haluttaisiin asentaa eurooppalaisiin kehyksiin. Yhtenäiset hinnat lähetyksille tiettyjen tavaran osalta kaikille Eurooppaan. Sama pätee tähän. Toinen seikka, puheenjohtaja, on kohta 17. Olen tietystikin iloinen siitä, että kollega Ariassa pohtii kuluttajasuojadirektiiviä ja tämän yhdenmukaistamista sen kanssa. Tässä edellytetään sitä, että jäsenvaltiot varmistavat sen, että hyvin nopeasti ja tehokkaasti pistetään täytäntöön kansallisen lainsäädäntöön siirretään tätä lainsäädäntöä. Totesin tässä, että tietystikin tämä pätee myös niin sanottuun yhteismarkkinan hallintoa koskevan direktiivin. Sillä puolella ehkä pitäisi pikemminkin tarkastaa tätä kysymystä. Kun minut valittiin tai siitä maasta, mistä nyt valittiin tänne, jonka parhaiten tunnen, totean sen, että liittohallituksella on, liittohallitus on ostanut, ottanut ensimmäisen askeleen pistäkseen täytäntöön tämän direktiivin. Ne ajatukset, joilla on positiivisia vaikutuksia kuluttajan on otettu ensimmäisenä täytäntöön pantaviksi ja muut asiat sitten todetaan tai pistän otsakkeen alle, tämä kaikki tulee Euroopasta. Euroopan tasolla pitäisi saada aikaan kompromisseja, jotta kaikki jäsenvaltiot löytäisivät kultaisen keskitien. Nähdäkseni sisämarkkinoiden hallintoa koskevassa mietinnössä pitäisi ottaa tämä vaatimus mukaan, että jäsenvaltioilla on velvollisuus pistää täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä silloin, kun direktiivistä kyse kerralla yhdenä, yhtenä pakettina niin, että kompromissin luonne, joka Euroopan tasolla on saatu aikaan, myöskin välittyy jäsenvaltion kansalaisille asti. Kansa tietävästi, mistä mennään. Kaikki muuhun voin suurin piirteinkin todeta, että tuen ehdotuksia arjesi mietintö tuo merkittävää lisäarvoa loppujen lopuksi. Näin uskon. Good. Anybody else want to contribute? Hyvä. Haluatko joku muu käyttää vielä puheenvuoron? No nyt pyydän sitten Patricia Mattia kommentoimaan, jos hän niin haluaa. Ja sitten edustaja Ares saa yhteenvetopuheenvuoron mahdollisuuden. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksi onnitella esittelijä laadukkaasta työstä, koko ryhmästä tästä työstä, kun se on jatkanut sitä sähköisen kaupan työryhmän työtä, jota olemme seuranneet jo kahden vuoden ajan. Me olemme erittäin iloisia siitä, että näkemykset yhtenevät täällä tässä IMKO-valiokunnassa mutta samalla myös komission näkemysten ja jopa neuvoston näkemysten kanssa, koska mielestäni tästä aiheesta, jos otetaan huomioon neuvoston loppupäätelmät maaliskuulta, ja varmasti ensi vuoden huippukokouksessakin tuo on samat äänenpainot. Tässä ollaan menossa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja se on nyt kaikkien toiveena. Kaikki ovat sen ääneen sanoneet. Joita, joistakin teemoista kirjasin hyvin ylös teidän painopistealueenne. Aivan erityisesti totesin, että kun puhuitte jakeluista ja postipalveluista. Ne tulivat painotusti esille useaan otteeseen. Tehän varmasti tiedätte, kuinka paljon me tulemme tulevina vuosina painottamaan tätä. Me tiedämme, kuinka paljon se on ollut esteenä sähköiselle kaupalle. Kuuntelin edustaja Shabia, kun hän varoitti asian vaikeudesta. Ei tietenkään ole helppoa tarjota tähän ratkaisuja. Avaamme suuren luokan kuulemistilaisuudet vuoden lopussa, mutta se on vaikea, suunnaton, mutta välttämätön työmaa. ALVstä minä myös kuuntelin tarkkaavaisena pyyntöjä puolueettomuudesta, ALVn puolueettomuudesta tai neutraalisuudesta puolueettomista, oli se sitten fyysinen tai digitaalinen. Tehän tiedätte, että komissio on antanut tiedonannon tästä sen tulevaisuudesta komission jäsen Semeta tulee työstämään tätä ja varmasti saamme piakkoin siihen jonkinlaisen vastauksen. Ja vielä kaikista mainituista aiheista haluaisin palata sähköisen kaupan mm, digitaaliseen testiin, e-kauppa testiin. Se oli teidän toiveenanne. Tätähän on ehdotettu, mutta ehkä liian varovaisesti ainakin, kun puhuttiin sähköisen kaupan mm, tiedonannon loppupäätelmistä. Teidän pyyntönne on tärkeää, se tulee olemaan tärkeää komissiolle, miten se voi vahvistaa ja antaa tälle testille vähän enemmän muotoilua ja miten se voitaisiin konkretisoida ja miten tulevassa muotoilut voisivat olla yhteensopivia meidän <clears throat> tavoitteiden kanssa, kun meillä on tämä kaksoistavoite kolmelle tulevalle vuodelle. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt edustaja Arjasa, teidän johtopäätöksenne tähän mennessä. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos paljon kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Minäkin olen kirjannut kaikki esille otetut aiheet ylös. Yleislinjauksena voisi sanoa, että olen erittäin pitkälle samaa mieltä kaikesta sanotusta, mutta totta kai on varmaa tämä tällä asiakirjalla on tietty raja, jos ajatellaan tilallisesti. Minä olen rajannut aika paljon, olen, olisin voinut selittää paljon laajemminkin aiheita tämä on aloite, tämä on oma aloiteasiakirja ja sen takia sillä on tietty raja, jos ajatellaan tekstin pituutta. Kiitos kaikille siitä, että voimme jonkin verran muuttaa ehkä tätä tekstiä, parantaa sitä niillä linjauksilla, joita tässä on otettu esille ja joita on tullut kuultu. Minä olen avoin kaiken suuntaan ja olen odottavainen Odotan tarkistuksia, jotta voimme sitten keskustella niistä. Ja, ja näin, että postipalvelu on aihe, joka on keskeisin. Se on tullut ehkä kaikkein pari, parhaiten esille tässä mielipide keskustelussa tänä iltapäivänä. Muutkin teemat ovat tärkeitä, mutta tulemme tätäkin parantamaan tarkistusten avulla. Puheenjohtaja, haluaisin puhua tässä vaiheessa vähän aikataulusta, joka meillä on tämän asiakirjan suhteen. Tarkistusten jättämisen määräaika on 10. heinäkuuta kello 12. 10. heinäkuuta kello 12. Haluaisin tietää, että onko tämä todella näin. Minä tulen haluaisin varmistusta että siihen, että ehtisin lukea kaikki tarkistukset. Sähköinen kauppa on kyllä niin iso asia. Se on tärkeä teema tällä lainsäädäntökaudella. Kiitos paljon tässä vaiheessa. Yes, that's right. The tenth... Kyllä, 10. heinäkuuta määräaika, että ne saadaan käännettyä 18.9. kokoukseen keskustelukompromisseista, joita varmasti syntyy, ja äänestys 11. lokakuuta. Toivottavasti lausunnot valiokunnista myöskin vastaavat tuota aikataulua. Saattaisi olla hyvä keskustella liikennevaliokunnan kanssa, jotta voimme kertoa, että postipalvelut ovat tässä esillä, kun meillä on läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja viime viikon sisämarkkina asiakirjaan otettiin sieltä myös kantaa, joten hyvin siellä tiedostetaan tämä. Kiitokset kaikille, kiitos komission molemmille edustajille ja sitten siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan. Meillä on digitaali iltapäivä, kun meillä on Gallon mietintö eurooppalaiset televerkot. Ensimmäinen keskustelu henkilötiedoista, tietosuojadirektiivistä. Mutta tiedoksi vain me keskustelemme tällä kertaa vahvistetusta yhteistyöstä live-valiokunnan kanssa – Tuo kysymys on nyt kesken, mutta tärkeää, että me ajamme nyt omaa mietintämme, kun kansalaisvapauksien valiokunta etenee tässä ja hoitaa kuulemisia tietosuojavaltuutettujen kanssa eri jäsenvaltioissa. Ja tämä on tärkeää, että me jää nyt jälkeen tässä. Joten tärkeää, että lähdemme tekemään työtä. Kuuntelemme nyt, mitä, tai odotamme ja haluamme kuulla, mitä Lara Komilla on sanottava. Valitettavasti Chaldemos ei voi olla paikalla aikataulumuutosten takia, joita oli tämän mietinnön osalta, mutta tällä hetkellä taidatte olla yksin, mutta ehkä muut kommentoivat, vaikka täällä ei varjoesittelijöitä olekaan, mutta minä mielelläni voin toimia varjoesittelijöiden puolesta tässä, jos minulla on jotain puhuttavaa. Joten Lara Komi, aloitetaan nyt tämä tietosuojakeskustelu. Presidente, vorrei fare un brevissimo accenno anche a quanto sta facendo la Commissione. Kiitos. Lyhyt esittely. Mehän olemme läheisessä yhteydessä live-valiokuntaan niin, että me jää jälkeen ja tämä on yksi syykin siihen, että muutettiin määräaikaa 12 päivään, koska on olemassa melko paljon sellaisia asioita, joita me haluamme etu nenässä ajaa. Haluaisin toistaa, että EUn toimielimet ovat vahvistaneet olevansa lähellä kansalaisia, kun on kyse lainsäädännöstä, joka koskee kysymystä, jonka kuluttajat ja yritykset kohtaavat päivittäin. Juuri nämä teknologiset kysymykset monimutkaistavat asiaa entisestään. Näitä asioita on hoidettava siksi paremmin ja meidän on työstettävä tätä ilman, että tiedämme oikeastaan, mitä tieteen kehitystä on luvassa. Siksi meidän on ajateltava huomispäivää jo tänään. Minä pyrin ottamaan neljä pääaihetta käsittelyyn. Ensinnäkin meidän on löydettävä ratkaisu ja tasapaino, jonka löytäminen ei ole niin helppoa, kun meillä on rajalliset toimivaltuudet, kuten Itrelle ja Libelle, ja siksi on hyvä, että olemme läheisessä yhteistyössä eri kysymysten yhteydessä. Tärkeää, että syvällisemmin keskustellaan siitä, minkälaisen internetmallin haluamme. Meidän tulisi analysoida sitä, miten käsitellään tietoja, Usein ensimmäinen kysymys, joka meidän tulee ottaa pohdittavaksi, ja siihen liittyy juuri tämä pahamaineinen cookies-kysymys. Tässähän on kyse siitä, miten valvotaan tiedon kulkemista, minkälainen vastuu, minkälainen vapaus, minkälainen avoimuus. Toinen kysymys, jota voimme yhdessä pohtia – lähteä tämän valiokunnan erityisestä toimintalasta tietosuojan osalta, ja tämä liittyy yritysten järjestäytymiseen, organisoitumiseen ja siihen, miten tietoja voidaan välittää ulkomaille. Jos nyt ajatellaan kuluttajasuojakysymyksiä, sitä mitä voidaan tehdä, jos kuluttajan oikeuksia rikotaan. Tämäkin on asia, joka liittyy pitkälti äskeiseen aiheeseen. Meidän pitää olla hyvin tarkkana sellaisten toimien osalta, jotka saattavat syrjiä joitakin tahoja. Ajattelen esimerkiksi suoria ulkomaisia investointeja. Ja samalla on pohdittava juuri maksuliikennettä. Ja sitten kolmas kysymys, joka liittyy sisämarkkinoihin ja yhteistyöhön eri tietosuojaviranomaisten kesken miten eri tahot voivat tässä tehdä yhteistyötä. Näin ehkä voitaisiin auttaa ja saada lisää vauhtia Euroopan talouteen. Tässä on pohdittava myöskin sitä, että oikeusvarmuus on tärkeä kysymys. Jos voitaisiin myös ajaa tätä yhtenäistä yhteyspistettä, se olisi tärkeää, jotta asetuksen tulkinta on täysin selvä ettei siitä voi tulla minkälaista markkinoinnin välinettä ja näin jätettäisiin kuluttajansuoja vähemmälle. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka haluaisin ottaa tässä yhteydessä esiin. Meidän on ajateltava nettimaailmaa, mutta emme saa unohtaa kaikkea, mikä tapahtuu netin ulkopuolella. Mikä ero nyt on? Nyt olen keskittynyt lähinnä internettiin, mutta jokaisen netin välinen takaa löytyy myös todellinen maailma, joka on siellä edelleen olemassa, eikä sitä saa unohtaa. Ne teistä, jotka tuntevat komission ehdotuksen jo aika hyvin, voin vakuuttaa siitä, että haluan todella katsoa sitä hyvin tarkkaan ja arvioida tekstiä tarkkaan, koska olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä työ on tehtävä tarkkaan – yhteistyössä totta kai varjoesittelijöiden kanssa. Monet ovat myös standardoinnin osalta varjoesittelijöitä, joten tämä yhteistyö varmasti sujuu ihan mallikkaasti. Samoin esittelijän kanssa Libe valiokunnasta me voimme varmasti tuoda arvokkaan panoksen tähän työhön, samoin kuin Libe voi antaa meidän työhömme, kun pyrimme saamaan hyvän lopputuloksen. Kiitos. Oikein hyvä. Ketkä muut haluaisivat osallistua tähän keskusteluun? Karatsa, Vilta, Arias ehkä myös. edustaja Kallo, ei? No. Annan edustaja Karatsa Viltin aloittaa ja sitten minä voisin toimia myös ryhmäni varjoisettelijän puolesta. Karatsa Viltin. Aivan lyhyesti vain. Teen nyt parhaani voidakseni auttaa kollegat ymmärtämään sitä, mitä live tapahtuu kuten Lara totesi, on erittäin tärkeää, että me harmonisoimme, harmonisoimme, harmonisoimme ne kahden valiokunnan välisen työn. Yritystenkin kannalta on tärkeää tietää, kuka on vastuussa tietojen keräämisestä, kuinka pitkään tietoa voidaan säilyttää ja niin poispäin. Haluaisin keskittyä sen seikkaan, turvallisuuteen ja lapsiin. Tarkastelimme toista mietintöä, jossa pohdittiin lapsia digitaaliympäristössä. Toivottavasti tämänkin, voidaan, tämänkin lausuntoon voidaan ottaa lapset ja internet mukaan. Kun tarkastellaan tilastoja ja avainsanoja silloin, kun kohdennetaan nettimainonta esimerkiksi lapsiin, lapsiin kohdentava mainonta on kohtuuttoman suurta verrattuna näihin avainsanoihin, joita käytetään hyväksi silloin, kun pyritään vaikuttamaan aikuisiin. Vastuuntuntoinen mainonta ja myöskin itsesäätely alle 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvan mainonnan osalta. Mainostajilla pitäisi olla myöskin omata sääntönsä, vapaaehtoiset sääntönsä. Lisäksi aikuisen ja lapsen välisen välisessä suhteessa, kun puhutaan siitä, että taustalla on ollut suostumus, niin alle 12-vuotias lapsista, kun on kyse, ei voida sanoa, että lapsi olisi suostunut mihinkään. Internet on erittäin vahva väline myöskin la- lasten käsissä. Kiitoksia. Tällä hetkellä päätän sanani tähän. Keskustelu on varmaankin sitten melko lyhyt. Pablo. Eh, muchas gracias, presidente. No. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan vähän jatkaa samoilla linjoilla kuin Anna Koratsa. Minä tekisin vain kaksi ehdotusta. Ottaisin esille kaksi asiaa. Lapset, meidän täytyy ottaa huomioon. Kasvatus, valistus. Nämä ovat keskeisiä teemoja, koska yksi keskeisimmistä ongelmista internetissä tänä päivänä ja joka on suoraan kytköksissä usein se, mikä unohdetaankin, mitä, mitä nuorisot, varhaisnuoret, murrosikäiset tekevät internetissä, kuinka tärkeä sosiaalinen verkostoyhteys se on niille. Siellä ö, nuorisolle on erittäin tärkeää, mutta se ei ehkä ole vielä niin tärkeää, mutta keskipitkällä aikavälillä se on tärkeää. Ja nuoris ei vielä tiedä, mikä hänestä tuli aikuisena, mutta hänestä voi tulla tämä internet voi olla myös poliittinen väline nuorisolle. Tämä on kysymys. Meidän täytyy miettiä, miten voimme paremmin valistaa ähm, lapsia, nuoria internetin käytössä. Se on keskeistä. Se on todella tärkeää, että meidän täytyy opettaa kaikista nuorimmille, mitkä ovat äh, edut ja mitkä ovat vaarat, haittat internetissä. Tämä minä halusin tuoda esille, jättää sitä pohdittavaksi. Me emme saa unohtaa tätä, se on ehkä liian usein unohtunut. Verkon käyttö henkilötietojen vaihtoon, henkilötietojen liikkuvuuteen on erittäin suurta. Me, me emme saa unohtaa sitä, koska se kaikki toimii hyvin tänä päivänä, mutta me välillä unohdamme, kuinka suuri merkitys sillä on nuorilla. Uh, well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Muutama kommentti minun puoleltani melko pitkälti nämä liittyvät, kuten aikaisemmin sanoin, Pablo Ariasin mietintöön ja työhön, jota tein aikaisemman direktiivin osalta täällä valiokunnassa. Melko monet näistä kysymyksistä olivat esillä jo silloinkin juuri yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä. Maailma, jossa elämme tällä hetkellä, on sellainen, että kansalaisille tärkeä kysymys ei ole ainoastaan se, että – luottaa siihen, että tiedot ovat turvassa ja niitä suojataan. Erityisesti silloin, kun puhutaan maksutapahtumista. Mutta lisäksi ihmiset haluavat, että näitä tietoja voidaan käyttää joissain tapauksissa, joista on hyötyä. Ehkä sosiaalisessa mediassa, joissain yhteyksissä, mutta kansalaiset haluavat itse valvoa tätä. Ja minusta tuntuu, että jos nyt katson tätä ehdotusta, niin minusta tuntuu, että tässä puhutaan vallan su- suojasta, mutta ei valvotusta käytöstä, siitä miten valvotaan henkilötietojen käyttöä eri sy- syistä, eri tarkoituksiin. Meidän pitäisi selkeästi ymmärtää, että kansalaiset myös haluavat, että he voivat sallia tietojen käytön hyvin valvotuissa oloissa. Kun käsittelimme juuri näitä nettisivujen cookies-välineitä, joilla periaatteessa sallitaan se, että omaa käytöstä voidaan valvoa niin, että nettisivu vastaa omiin erityistarpeisiin, niin se periaate, joka otettiin tässä alkuperäisessä yksityisyysdirektiivissä myös e-yksityisyyden osalta, että saa tällaisen viestin ja voi antaa sitten suostumisensa. Hyvällä nettisivulla puhutaan nettisivun kyki- ja yksityisyysperiaatteista ja ihan parhailla sivuilla luetteloidaan, minkälaisia kukisia siellä käytetään ja mihin tarkoitusperään. Eli silloin voi valita sellaiset, jotka ehkä helpottavat omaa elämää ja jättää pois sellaiset, jotka ehkä haittaavat yksityisyyttä. Tämä kaikki liittyy avoimuuteen. Minä saan tuon tiedon ja voin sitten päättää ja valvoa, mitä teen. Ja nettisivujen pitäisi myös, ja tämä liittyy muihin kysymyksiin sähköisen kaupankäynnin direktiivissä, pitäisi antaa mahdollisuus koska tahansa muuttaa näitä valintoja. Ongelmani tässä direktiivissä on se, että näin oikein tuollaista käytännönläheistä kantaa tässä. Se lähtee liikkeelle ihan tuosta alusta, jos katsotaan määritelmiä henkilötiedoista. Sanotaan mikä tahansa tieto, joka liittyy kyseiseen henkilöön. No, minun liittyvää tietoa on paljon, kun olen ollut yhteyksissä nettisivuihin, mutta sitä ei voida henkilöidä minuun. Ja sitten esimerkiksi niiden autojen rekisterinumerot, joita omistan. Jos etsin käytettyä autoa, haluan ehkä tietää, kuinka monta omistajaa sillä on ollut, missä päin maata se on ollut. Haluan ehkä tarkistaa tuon rekisterinumeron pohjalta, onko tuo henkilötietoa nyt sitten vai ei. En ole tässä ihan selvillä nyt siitä, miten tulkitaan tuo kaikki henkilön liittyy liittyvä tieto. Se on niin valtavan laaja käsite, että se ei tunnu ollenkaan käytännössä mahdolliselta noudattaa. Tai sitten tähän direktiiviin liittyy paljon suuntaa sen osalta, mitä tässä oikeastaan ajettiin takaa, joten ensimmäinen kohtani niin pahoittelin tuommoisen ehkä sieltä oikeuspääosastolta tätä kuuntelee, mutta minua nyt vähän huolettaa se, että Tämä lähestymistapa liittyy kovasti tuohon suojaamiseen, suojelemiseen, mutta onkohan tämä sanamuoto nyt paras mahdollinen, että se vastaa kuluttajien tarpeita laajemmin. Tässä tarvitaan siis tasapainoa. Paljon tärkeää uutta tässä on, niin minä sitä sinänsä vastustan, mutta tämän pitäisi olla käytännönläheisempi. Me emme välttämättä nyt tee tässä palvelusta kuluttajille, jos kuluttajia ei auteta ymmärtämään, miten voi valvoa näitä tietoja. Ja se, mitä tehtiin yksityisyyden osalta, oli hyvä esimerkki siitä, miten direktiiviä voidaan parantaa. Ja näin pääsen toiseen ongelmaan, joka minulla tulee esiin tässä yhteydessä. Joidenkin kysymysten osalta esimerkiksi, jos tietosuoja on murrettu ja siitä pitää antaa tieto – ja kun työstimme tätä ehdotusta e-yksityisyysehdotuksessa, haluttiin todella, että saadaan järkevät määritelmät, joita voidaan käytännössä käyttää. Ja nämä säännöt ovat nyt vastatulossa voimaan. Ja mielestäni tässä ehdotuksessa artikla 31 ei oikeastaan liity siihen, mitä e-yksityisyysdirektiivissä tehtiin. Tämä on vähän hämmästyttävää. Ehkä komissiossa ollaan sitä mieltä, että – tietoyhteiskuntapääosastolla ei tehty hyvää työtä, mutta vaikea osoittaa tuota, kun tämä ei ole vielä ihan käytössä tämä järjestelmä. Olisi mielenkiintoista nyt tietää, miksi kokemus, jota meillä jo on siitä, miten tietoa annetaan, jos tietosuoja on rikottu, ja miten voidaan nyt puhua näistä ehdoista, miten nopeasti tuo ilmoitus tehdään. Tässä pohditaan sitä, miten pahasti tietoa on vuodettu ja niin edelleen. Mielestäni tämä ei ole nyt ihan selvää. Ja sitten suhteellisuudesta jälleen kolmas seikka. Favor of having a common set of rules. Minä haluaisin kovasti yhtenäiset säännöt kautta Euroopan unionin, jotta yritykset voisivat hallinnoida tietoa yhdellä tapaa selkeästi. Joten sisämarkkinoiden tietojärjestelmä, josta aikaisemmin puhuimme, jossa on viestintää tietosuojavaltuutettujen kesken, on todella tärkeä asia. Meidän on huolehdittava tuosta asiasta, koska meillä on paljon asiantuntemusta. Koska tosiasia on, kun siirrytään enemmän pilvipalvelimien puoleen, on se, että markkinointitoimia tehdään yhdessä maassa ja käytetään toisessa maassa toimivan yrityksen tietoa Euroopan unionissa ja ehkä sitten kerätään tietoa kolmannessa maassa. Eli tässä voi olla monenlaisia verkostoja rakennettuna ja siksi on niin tärkeää, että löydämme sellaisen mekanismin, joka mahdollistaa sen, että yrityksillä voi olla yksi yhteispiste, joka on vastuussa yrityksen tiedoista, joka on yhteydessä tietoa valvoviin eri maissa, jotta voidaan esimerkiksi käsitellä mahdollisia kieliongelmia, joita saattaa, put, saattaa putkahtaa pintaan. Ja olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuihin ja pohtia sitä, mitä tehdään, jos tietosuoja on murrettu tietyissä tapauksissa. Eli meidän pitää huolehtia siitä, että erityisvaatimukset, joita asetetaan erityisesti pienten yritysten harteille ja mahdolliset rangaistukset ovat suhteellisia – Mielestäni meidän pitäisi selkeästi sanoa, että yrityksillä on velvollisuus huolehtia tiedoistaan. En minä halua sinänsä, ettei tätä vastuuta tarvitse kantaa, mutta jos on pieni yritys, joka ehkä käyttää pilvipalvelimia ja niitä käytetään yhä enemmän, se sitä mikä tahansa. Meidän pitäisi sinänsä kannustaa tällaisten järjestelmien käyttöön, kuten aikaisemmin kuulimme kun keskustelimme Pablo Ariasin mietinnöstä ja puhuttiin digitaalisten markkinoiden edistämisestä. Tässä pitää huolehtia siitä, että tieto on siellä turvassa ilman, että haitetaan, haitetaan sisämarkkinoiden kehittymistä. Tämä on huolehdittava siitä, että ne, jotka käyttävät nettiä, käyttävät sitä niin, että kerätään ehkä tietoa kiinnostavista asiakkaista mutta ei synny suhteettomia kustannuksia eikä pelätä niin kovasti mahdollisia rangaistuksia, ettei tähän uskalleta lähteä. Minä en ole nyt oikein vakuuttunut siitä, että oikeuspääosastolla on saatu tämä tasapaino oikeanlaiseksi. Enkä oikein tiedä, miten pitkälti tätä aspektia on ylipäätään pohtinut. Toivottavasti voimme kuulla tästä lisää keskustelun kuluessa. Minusta tuntuu, että tässä on kyllä perusta, jonka pohjalta voidaan edetä, mutta minulla on vähän sellainen tunne, että tässä pitäisi vähän katsoa enemmän sitä, miten digitaaliset yhtenäismarkkinat voivat kehittyä, jotta huomioon, miten kansalaisilla voi olla oikeus valvoa tietojensa käyttöä ilman, että millään tapaa jätetään huomiota se, että tietoa on käsiteltävä todella arvokkaana hyödykkeenä. Ja lopuksi sanoisin, että oikeastaan tuo tieto on todella arvokasta yrityksille, jotka haluavat sitä käyttää. Joten seuraava kehitysvaihe minun käsitteekseni, ja tässä pääsen tuohon valvontakohtaan jälleen, on se, että kuluttajat voisivat hyödyntää tämän tiedon arvoa tavalla, josta olisi helle etua. Eli monilta nettisivuilla saadaan ehkä ilmaisia palveluita ja esimerkiksi hakukoneiden käyttö, josta ei makseta, koska ne ovat osa palvelua. Niitä rahoitetaan jonkinlaisella mainostuloilla ja ne ovat sitten kuluttajille ilmaisia. Kyllä, jotkut asiakkaat varmasti tykkäävät tällaisista ilmaisista palveluista. Enkä tiedä, onko nyt ihan välttämätöntä luoda sellainen järjestelmä, joka täysin muuttaisi nyt tuota kaupallista järjestelmää, johon tämä perustuu. Ehkä tarvitsemme mainostietojen keräämiseen vähän enemmän avoimuutta ja palaan tässä tuohon valvontakysymykseen. Ja asiakkaat, joiden tieto on erityisen arvokasta, haluavat ehkä pitää tiedon omanaan, jos eivät he halua markkinoida sitä eri syistä. Näin voitaisiin ehkä parantaa järjestelmän toimivuutta, mutta enpä nyt oikein tiedä, näenkö tämän tyyppistä ajattelua keskustelua siitä, miten kauppa ja arvo ja tietojen käyttäminen tässä kehittyy. En näe näitä asioita oikein tässä ehdotuksessa, joten uskoisin, että vaikka tämä on hyvä perusta, se vaatii melko paljon parannusta. Tässä minun johtopäätökseni. En tiedä, miten edustaja Komi nyt käsittelee tätä, mutta katsotaan, miten käy. Puheenjohtaja, jatkaa ilman mikrofonia. No. Nobody else? Eikö ole muita puheenvuoropyyntöjä? No siinä tapauksessa kysyn, haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron? Mr. Zedek. Lysetik. Welcome to our meeting. tulee tänne kokoukseen. Kiitos, kiitos paljon puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä sitä, että tämä valiokunta näkee komission ehdotusten merkityksen ja varmasti valiokunta voi tähän vaikuttaa. Komissio on tehnyt ehdotuksensa kuten jo kuulimme, että saataisiin yhtenäiset oikeuspuitteet tietosuojasta EU:ssa. Näin jo kuultiin. Ja tämä tapahtuisi niin, että meillä on yhtenäinen oikeudellinen teksti, asetus, joka on heti voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, jossa periaatteessa on yksi yhtenäinen yhteyspiste yrityksille erityisesti, siis yksi tietosuoja, valvoja – Siis yksi yhtenäinen yhteyspiste, One Stop Shop. Näin haluamme oikeusturvaa, parempaa kilpailukykyä, erityisesti kun puhutaan digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Mutta samalla paljon paremman tietosuojan ja tehokkuuden yksilöiden osalta. Komissio on valmis laajaan vuoropuheluun kanssanne ja tietenkin täysin valmis yhteistyöhön. Ehkä ihan lyhyesti voisin kommentoida kohtia, jotka tulivat esiin keskustelun aikana. Meidän ehdotuksemme perustuvat erityisesti, kun määritelmästä on kyse, artiklan 8 perusoikeuskirjassa henkilötiedot ja artikla 16 sopimuksessa ja erityisesti tunnettu konsepti, joka on yleisessä tietosuojadirektiivissä 95-46. Kuten edustaja Komi sanoi, komission ehdotukset olisivat voimassa online ja offline. Ei tässä ole kyse ainoastaan internetistä tai kukisseista, vaan tässä on kyse oikeastaan kaikesta päivittäisestä elämästämme. Ja siksi haluamme tällaisen yleisasetuksen. Komissio on sitä mieltä, että ole, meillä on riittävästi välineitä tässä tekstissä, että saadaan avoimuutta. Avoimuusperiaate on otettu käyttöön. Sannomoin tiedotusvelvollisuutta on laajennettu juuri niin, että yksittäiset henkilöt saisivat enemmän valvontamahdollisuuksia henkilötietojensa osalta. Ja velvollisuus tiedottaa, totta kai noudatimme – sitä, mikä on e-yksityisyysdirektiivissä nyt. Olen hyvin yllättynyt teidän puheenvuorostanne, koska meidän mielestämme olemme saaneet sataprosenttista johdonmukaisuutta tässä aikaiseksi. Tekstimuutokset johtuvat ainoastaan siitä, että tämä on asetusehdotus. Totta kai tarvitsemme vähän enemmän yksityiskohtia ja määräyksiä kuin direktiiviin, eli yksityisyysdirektiiviin. Muuten komissio on kovasti ponnistellut, jotta PK-yritysten eteen tehtäisiin työtä niin, että voidaan nähdä, miten saataisiin vähennettyä byrokratiaa ja mahdollisesti vähemmän velvoitteita juuri pk-yritysten suuntaan. Päivittäisessä käytännön työssä oikeastaan toinen argumentti tulee esiin, eli se, että olemme luoneet liikaa poikkeuksia pk-yrityksille – Ja näin, jos ajatellaan perusoikeutta henkilötietojen suojan osalta, niin tässä syntyy he hankaluuksia. Eli me olemme ehkä todella ihan hyvin kultaisella keskitiellä ehdotustemme kanssa. Tässä kaikki komission puolelta tällä hetkellä. Ihan lyhyt kannanotto näin. Ja mielellämme teemme yhteistyötä ja olemme aina käytettävissä, jos tarvitsette lisäselvityksiä tai lisätietoja. Kiitos. Voisitteko ehkä kommentoida tuota yksityisyysdirektiiviä yhteyttä tähän ja sitten noista ähm, ilmoituksista, jos tietosuoja on rikottu? Ehdotus että e-yksityistä koskeva direktiivi juuri vuoden 2009 muutosten jälkeen on asia, johon ei haluta nyt kajota. Olemme kirjanneet sinne ylös, että mitä e-privacy-direktiivissä sovittiin, siihen ei nyt puututa tällä esityksellä. Ja ne säännöt, joiden osalta saattaa syntyä päällekkäisyyttä, koska me haluamme tässä äärimmäistä yhteensopivuutta ilmoitusten ja ilmoitusvelvollisuuden osalta. Täysissä suhteessa meidän ehdotuksemme ei millään tavalla poikkea siitä, mistä päätettiin ei yksityisyyttä koskevassa direktiivissä. Emme halua, että kahdessa lainsäädäntöaloitteessa on erilaisia sääntöjä. Okay, well, we'll agree to differ on that, but we will... No voimme sopia, että olemme eri mieltä. Nyt edustaja Komi. Tai kuka tahansa muu, joka haluaisi kommentoida. E direi che questo è anche uno dei punti che prenderemo in nyt on pakko sanoa, että otamme kyllä huomioon tämänkin näkökannan, koska se pitää selkeyttää. Tämän ensimmäisen mielipidevaihtokierroksen jälkeen päivitän vähän kysymyksiä muiden valiokuntien edustajien kanssa, joiden kanssa olemme yhteistyössä ja olemme teidän käytettävissänne – Kiitämme teitä jo etukäteen. Timetable. Entä sitten aikataulu? Haluaisitteko kommentoida sitä? Uh, attualmente uh, siamo, we are waiting for the um, timetable. Odottelemme vielä aikataulua koordinaattorien kokous, kokouksen jälkeen. Vielä odottelemme. Kun otetaan huomioon kansanvalvoksen valiokunnan aikataulu ja aika äänestää ensi vuoden maaliskuussa, eikö totta? Nimko. IMKO ilmeisestikin tammikuussa. Ja sitten tulee olemaan mahdollista, tai siis ennuste, jonka olemme nähneet, on se, että tietysti kokouksen tämä täytyy vahvistaa, että kesäkuun 21. päivä, tämä tietystikin tänään, on aikaraja, ja syyskuun 25. sitten sitten seuraava keskustelu on edessä. Ja lokakuussa, tai pikemminkin marraskuun 6. päivän mennessä tarkistukset 29. marraskuuta meidän äänestyksemme tai pikemminkin keskustelu ja sitten joulukuussa kompromissitarkistukset ja 24. tammikuuta sitten äänestys ensi vuoden puolella. Kuten tiedätte, me noudatamme kyllä puheenjohtajan päätöstä tässä suhteessa. Oletan, että Libe-valiokunta ei aio aikaista käsittelyä, niin tuo teidän ehdotuksenne on aivan realistinen. Uh, they would like to postpone. <laughs> He halusivat kyllä lykätä pikemminkin. So they... Aikoit siis lykätä pikemminkin aikaista. Aikoit ilmeisestikin paljonkin muuttaa ja parantaa asioita. Siltä ainakin vaikuttaa. Hyvä. No joka tapauksessa kiitos paljon Toivon, että te pidätte meidät ajantasaisen osalta, mitä live-valiokunta nyt tekee. Huolimatta siitä, mikä keskusteluiden lopputulos on, kyse on vahvistetusta yhteistyöstä. Me keskitymme lähinnä sisämarkkina-asioihin. Siitä huolimatta meidän täytyy läheisesti seurata sitä, mitä Libe-valikunta tekee, varsinkin mikäli heillä on kuulemistilaisuuksia, seminaareja tai sun muita, niin meidän täytyy pitää niitä tarkalleen silmillä niin ikään. Nyt olemme hieman aikataulusta edessä. Ei nyt kovikaan paljon, koska kello on puoli viisi. Anteeksi, lapsukseni, sanoi puheenjohtaja. Tietosuoja niin vei minut mukaansa, että missä mennään. Rova Gallo on paikalla puhumassa Euroopan laajuisista televerkoista. Sivic on sosialisteista paikalla varjoistettuna Schmidtillä paikalla Ryyle ei ole paikalla, mutta minä olen paikalla, joten kaksi on kuitenkin, Jero Van Gallo. Joten Philip Omen ilmeisestikin on myöskin paikalla komission puolelta, eikö totta? No joku kuitenkin tietoyhteiskuntapääsostosta. Kyllä, kyllä täällä on joku komissiosta, toteaa komission edustaja. What was your name? Mutta mikä teidän on? Martin Nybler. Information. kon. Connect. Kyllä, mutta olen siirtymässä eh, Connect-pääosastolle. Eihän nimeä virallisesti ole vielä vaihdettu. Ei vielä. Connect. Niin, kohtaan te olette pääs, Connect-pääosastolta. Mikä tapauksessa, Rova Gallo, haluatteko te nyt esittää tämän lausun tonne? Monsieur le Président, je... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen iloinen, että te olette, niin kuin minäkin, minäkin monet kollegat tästä tietosuoja-asiakirjasta, kuin yhtä innostunut tästä Euroopan laajuista televerkoista, että se on teille intohimon kohde, varsinkin kun tämä, mitä me suositamme, komission teksti on hyvä teksti, ja näin ollen mm, ei siihen vaadita mitään muuta muutoksia kuin vähän vähempiarvoisia muutoksia. Itse asiassa tämä ehdotus tekee linjaukset yleiseurooppalaisille verkoille televiestinnässä. Siinä ehdotetaan tavoitteita, painopistealueita yhteisille hankkeille. Tarkoituksena on saada pullonkaulat poistettua. Mit voidaan saada verkkoyhteydet paremmiksi ja saada rajan, helpottaa pääsy rajan ylitse myös tähän se verkon saatavuus sekä pääsy julkisten digitaalipalvelujen infrastruktuuriin yli rajojen. Minä korostan kolmea eri kohtaa. Ensinnäkin EUn rooli. Sen pitää toimia siellä, missä olemassa olevien markkinoiden puutteet on todettu. Halutaan myös vahvistaa alueellista kohesiota. EUn pitäisi toimia siten, että kaikista vähän asutuimmat, vähiten asutuimmat alueet voisivat myös päästä näiden telekommunikaatioinfrastruktuurien piiriin. Milanen tehnyt kaksi tämän suuntaista tarkistusta. Toinen kohta on se, minä halusin korostaa, kuinka välttämätöntä on televiestintöjen infrastruktuurien tehokkuus – Haluamme laajentaa tuotevalikoimaa, älypuhelimet, taulutietokoneet ja muut innovoivat laitteet. Kolmas kohta. Mielestäni on tärkeää korostaa, että yksi näistä hankkeista, yleishyödyllinen hanke, olisi kannustaa palvelujen kysyntää, jossa vaaditaan nimenomaan nopeaa laajakaistaa nämä pyynnöt ovat vielä riittämättömiä. Sen takia olisi välttämätöntä luoda tämmöinen hyvä verkosto. Silloin se suosisi uusien palveluiden kehittämistä, jotka suunnataan kuluttajille. Komissiohan on tämän jo aikaisemmin lyhyissä perust- lyhyessä perusteluissaan, siis valiokunta sen on jo paikantanut lyhyessä perusteluissaan, mutta ei ole sitä laittanut vielä tähän lopulliseen tekstiluonnokseen. Tässä keskeisesti ytimekkäästi nämä tärkeimmät kohdat, työvalut, työkalut, se antaa uutta dynamiikkaa digitaalisten sisämarkkinoisen luomiselle, kehittämiselle, totta kai ehdotukset ja kommentit, jotka tulevat kollegoilta. Tai eivät ehkä kuuntele minua niin tarkkaavaisesti. Kiitos kuitenkin tarkkaavaisuudesta. Thank you very much, Mrs. Gallo. Um... Kiitos oikein paljon, edustaja Gallo. Edustaja Sivits, toivottavasti äänsin nimenne oikein. Uh, yes, Sivits. Sivits. Ihan hy- hyvää standardia en parhaani sanoa puheenjohtaja. Minä olen puhunut, kuullut paljon pahempaakin nimeni lausumista, joten ette te ole ihan sen häntä päässä. E, proszę Państwa, to tak się składa, że akurat e, nawet nasza obecność tutaj e, mocno okrojona. Hyvät naiset ja herrat, se, että meitä on täällä niin vähän jäseniä antaa ymmärtää, että tämä ei olisi tärkeä aihe. Kuitenkin, jos katsotaan sitä, mitä tänään tapahtuu, juuri tänään Euroopan parlamentissa, ja se liittyy näihin avainsanoihin internet ja digitaalinen. Todella näin nähdään, että keskustelun aiheemme on ratkaisevan tärkeä. Siksi minä sanoisin, että meidän valiokuntamme, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, on valiokunta, jolla pitäisi tämän aiheen osalta olla hyvin tiukka kanta. Tällaisina aikoina on todella ratkaisevan tärkeää se, että saamme tämän tekstin hyväksyttyä, koska internetin pääsy tai pääsemättömyys estää integraation samantyyppisesti kuin aikaisempina vuosina tai vuosisatoina on ollut koulutuksen osalta. Jotkut sanovat jopa, että internetyhteys voisi olla ihmisoikeus, koska se on välttämätön, jotta voidaan ajaa edistystä ja talouskasvua. Jotkut sanovat, että internetin kehittyminen on ennalta ehto, jotta päästäisiin tästä kriisistä. Siksi, jos voimme yksinkertaisesti sanoa, mitkä ovat kuluttajien oikeudet, meidän pitäisi voida sanoa, että näitä oikeuksia ei koskaan kunnioiteta, jos ei meillä ole hyvin toimivaa televiestintäverkkoa, jossa voidaan vapaasti siirtää tietoa. Nyt on paljon potentiaalia, johon olen juuri viitannut, ja sen vapauttaminen on hyvin tärkeää. Voisin vain sanoa, että Euroopan komissio on esitellyt asiakirjan, joka liittyy kolmansiin maihin, ja se sanotaan, että Se, ettei pääse internettiin, vaarantaa vapauden. Yksinkertaisesti sanoen, jos emme pysty takaamaan mahdollisuuksia sille, että saadaan kunnolliset verkostot, joiden kautta tietoa voidaan välittää rajojen yli, niin haittaamme talouskasvua, mutta lisäksi haittaamme uusien palveluiden kehittämistä ja kuluttajan suojakysymyksiä. Siksi henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että ulkopuolisille ehkä tuntuu siltä, että keskustelemme täällä kaapeleista, wifistä ja niin edelleen, että puhumme ainoastaan siitä, että internetyhteys on nopea, mutta itse asiassa puhummekin demokratiasta – vapaudesta, talouskasvusta, sivistyksestä. Tämän asiakirjan verkoston luominen on edistyksen ennaltaehto. Emme voi tehdä mitään ilman internettiä, koska ilman nopeita tiedonsiirtoverkkoja emme saa aikaan edistystä, jäämme jälkeen tai saatamme mennä jopa kehityksessä taaksepäin. Jos me tekisimme tarkistuksia, niin ne varmasti liittyisivät siihen, miten voidaan vähän nostaa tämän aiheen profiilia. Tämä ei ole ainoastaan tekninen kysymys, vaan liittyy sivistykseen laajemmin. Kiitos. Paljon kiitoksia, edustaja Sivits. Paremmin ja paremmin onnistuu tuo ääntäminen. Kiitos. Muutama kommentti minulta. I think I agree with you, with, with both the Haluaisin kiittää sekä esittelijää että SND-ryhmän varjoesittelijää. Aiemmin puhumme digitaalista sisämarkkinoista. Tämä on hyvä jatkoa tuolle keskustelulle. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä on erittäin hyvin määritelty yhteisten etujen mukaisia hankkeita ja meneillään olevia muutoksia. Ja mikä lukee tarkalleen Kyse on transeurooppalaisista teleliikenneverkostoista, mutta nämä hankkeet menevät paljon pidemmällekin, jota tässä on ehdotettu. Täällä puhutaan jopa lasten turvallisuuteen liittyvistä puhelinlinjoista tai puhelinnumeroista ja niin poispäin. Tässä vaaditaan myöskin, että ryhdytään kaikkiin tarvittaviin toimiin vaatimusten osalta, mikäli tarkemmin lukee. En tiedä, mitenkä tiukkoja nämä määräykset ovat, taikka nämä liitteet ja miten tarkkaan sisällöltään, mutta kun puhutaan fiksusta energiasta ja fiksusta kasvusta ja erillisistä standardeista, hyvin pitkälti keskustelu näistä on jo käyty. Tältä kannalta katsottuna olisi erittäin hyvä, että nyt ei tehdä millään tavalla päällekkäistä työtä tai esitä ristiriitaisia kriteereitä. Minusta vaikuttaa siltä, että liitteet ovat siksi vähän liiankin määrääviä, liian tiukkoja. Ehkä Rova Gallo voi pohtia tätä kysymystä. Toiseksi katson, että on tärkeää, niin kuin tässäkin mietinnössä painotetaan, tai lausunnossa painotetaan, että kyse on rahoituksesta, joka saattaa tukea hankkeita, jotka on jo määritelty esimerkiksi rakennerahastojen puolella ja muissa ohjelmissa tuen saajiksi, esimerkiksi kilpailukykyä ja innovaatiota tukevat ja kaupalliset ohjelmat. Pistin merkille myös sen, että jotkut suunnittelupalvelut voivat saada rahaa myöskin ja kehityspalvelut, mutta lisärahoituksesta, kun puhutaan kyse, on tällaisesta hardware-investoinneista tai laiteinvestoinneista. Ja jäsenvaltiothan voivat itse hoitaa tällaisen, mutta tässä pitäisi pikemminkin Euroopan laajuisista palveluista olla kyse ja suuremman luokan hankkeista. Näin komission tiedonannosta voi päätellä. Ja kun lukee tätä tarkemmin, vaikuttaa, että langaton laajakaista, sen osalta puhutaan paikallisesta laajakaistasta, ne jäävät ulkopuolelle, mutta tässä kyllä puhutaan laajakaista verkostoista, jonka pitäisi olla teknologisesti neutraalia. En ole välttämättä tyytyväinen tähän vielä. Tulee katsomaan tätä ehdotusta vielä tarkemmin ja sitten kenties lähdetään tarkistuksen Gallolle tämän tutkiskeluni perusteella. Rouva Ryyle. Ettekö täällä ole varjoesittelijä? Ettekö täällä ole puheenvuoro? Ai Engström on varjoesittelijä. Selvä. No kuullaan sitten, mitä komissiolla on sydämellään. Haluatteko kommentoida? Uh, thank you, Mr. President. Uh... Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komissioltakin edustaja Gallolle tästä mietinnöstä ja varjoesittelijöille myös. Tässä tuodaan esiin, miten tärkeitä uudet palvelut ovat, erityisesti pilvipalvelut pk-yrityksille. Komissio on tästä kovasti samaa mieltä. Siksi se on tärkeää. Tässä lausunnossa tuodaan esiin myös se, miten tärkeää on saada maaseutualueet ja haja-asutusalueet tai vähän heikommin kehittyneet alueet yhdistettyä digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin. Tämäkin on yksi prioriteetti meidän ehdotetussa ohjelmassamme. Täällä kommentoitiin kysyntää ja tarjontaa. Edustaja Gallo puhui siitä, miten tässä syntyy tällainen myönteinen kehä. Haluaisimme, että ehdotuksessa olisi riittävän selvää se, että tässä pyritään kattamaan kaksi keskeistä seikkaa. Laajakaista tuotteet, tarjontapuoli siis. Ja toinen osa on yhteen toimivuus julkisten palveluiden kanssa netissä. Tai infrastruktuurit, jotka auttavat kysynnän luomisessa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Joten todella toivomme, että tässä syntyy hyvä yhteys kysynnän ja tarjonnan välillä. Ja sitten liitteeseen. Kyllä, kun laajakaistasta puhutaan, niin se on teknologi neutraali. Langaton on otettu siellä esiin. Ainoa keskeinen kriteeri teknologian osalta, jos ajatellaan, mitä teknologiaa voidaan tukea, niin se on se, miten nopeasti tietoa siirretään. Se on tuo yhteinen tavoite, joka meillä digitaaliagendassa on. Me haluamme siirrot 30 megatavun tai enempään kaikille kansalaisille vuoteen 2020 mennessä, joten me emme katso teknologiaa sinänsä, vaan tulosta, mikä vaikutus sillä on yrityksiin tai yksilöihin. Ja sitten yhteydet muihin ohjelmiin. Puheenjohtaja mainitsi kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelman. Itse asiassa toinen osio, no julkiset palvelut netissä, jotka toimivat yhteen rajojen ylittävästi, liittyy kyllä tuohon kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmaan, koska monet näistä toimista ovat sellaisia, että niitä on kehitelty ja niitä on rahoitettu kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman kautta. CIPssä oli kyse siitä, että rahoitetaan sitä, että kehitellään teknologisia ratkaisuja – sellaisia ratkaisuja, jotka ovat oikeudellisesti ja hallinnollisesti hyväksyttävissä viranomaisten mielestä, kun tässä eniten puhutaan e-hallinnosta. Ei tietenkään ainoastaan. Rakennerahastot. Me näemme rakennerahastot ja synergian lähinnä laajakaista hankkeissa – Kuten ehdotuksesta nähdään, halutaan lähinnä toimia uusien rahoitustuotteiden kautta. Lainat, projektibondit, yhteistyö investointipankin kanssa. Siis sellaiset hankkeet, jotka eivät ole niin kannattavia, että niihin voitaisiin lähteä ainoastaan tavallisen pankin rahoittamana. Rakennerahastoja voitaisiin siis käyttää lisänä jotta saataisiin riittävästi pääomaa, jotta voitaisiin toteuttaa tämä hanke ja me voimme sitten tuoda lisävälineitä tähän mukaan. Taidan päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos. Uh, thank you for your clear Kiitos tästä selkeästä täsmennyksestä. Rovan Gallo, haluatteko tänne tehdä jonkinlaisen yhteenvedon tästä keskustelusta? En revanche, je veux bien Ei ehkä nyt tehdä vielä yhteenvetoa tai loppupäätelmiä. Mielelläni tarjoaisin aikataulua kollegoille ja assisteille. Tarkistusten jättämisen määräaika 29. kesäkuuta. 18. syyskuuta käsittelemme tarkistuksia ja äänestysmietinnöstä periaatteessa 11. lokakuuta. Nämä ovat ihan järkeviä toimivia määräaikoja, varsinkin jos saamme mahdollisimman pian kaikki tarkistukset. Kiitos puheenjohtaja. Good. Well, thank you all very much for that. No hyvä, kiitos oikein paljon kaikille. Kiitos komissio, kiitos varjoesittelijöille. Näin saimme päätöksen kaikki iltapäivän keskustelut. Viideltä meillä on koordinaattoreiden kokous, jossa sovitaan joistain kiireistä kysymyksistä. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös netissä kuunteleville. Muistuttaisin siitä, että meillä on uusi uutiskirje käytössä, jos haluatte sen, niin käyttäkää nettisivumme kautta ja saatte säännöllisesti tämän tiedon. Teistä voi tulla näin valiokuntamme ystävä. Kiitos oikein paljon, että seurasitte kokoustamme.